Italian oikeusviranomaiset ovat pyytäneet immuniteetin poistamista Roberto Fiorelta, joka on entinen Euroopan parlamentin jäsen. Asia koskee Vicensesin oikeusjuttumista olevaa asiaa. Artiklan 6 työjärjestyksen mukaan tämä välitetään oikeusasioiden valiokuntaan, joka on asiasta vastaava valiokunta. Seuraava tiedotus. Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt minulle oikaisun toisen käsittelyn asiasta. Kustaa artiklan mukaan tämä vahvistetaan, ellei 48 tuntia sen jälkeen poliittinen ryhmä tai 40 jäsentä esitä siitä äänestystä. Tässä kaikki tiedonannot.